Nyt siirrymme äänestysselityksiin. Niitä on kuusi. Puheenvuoroedustaja Nikolas Kontisille yksi minuutti. pure la, plenaria, se volete, ma lasciate... Pyydän teitä poistumaan salista ulos, jos ette enää halua osallistua istuntoon. Kollegat jatkavat äänestysselityksin. Edustaja Kontis. Kiitoksia. Haluaisin nyt perustella äänestyskäyttäytymistäni. Kyse on viisumin vapautuksista joidenkin Balkanin maiden, Itä-Balkanin maiden osalta, Länsi-Balkanin maiden osalta. Vasemmiston kanta on, että jokaisen maailman kansaisen pitäisi voida vapaasti liikkua unionin alueella. Olemme yhtä mieltä siitä, että viisumin vapaus voidaan myöntää joillekin maiden kansalaisille, mutta mikäli me äänestimme Kosovon viisumavapautta vastaan, niin mielestäni tässä on ongelma Kosovon suhteen olemassa toisin kuin päätös 1245, jossa tarkasteltiin eh, YK valossa turvallisuustilannetta ja alueen vakauttamista. Tämä on tässä ristiriidassa tämän kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ernst, yksi minuutti. L'onorevole Cornelia Ernst. Cornelia Ernst, olkaa hyvä. Onko hän, onko hän paikalla? Äh, Annoin äh, sen jo kirjallisena. Kirjallinen äänestysselitys siis. Bene, grazie. Hyvä, kiitoksia. Edustaja Millan Mon, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Puhun Fajonin mietinnöstä EPPn Espanjan valtuuskunnan puolesta. Haluan sanoa, että vaikka puolsimme tätä mietintöä, emme ole yhtä mieltä johdanton kappaleesta 2a, tarkistus 4. Siinä todetaan, että että komission on aloitettava vuoropuhelu Kosovon kanssa viisumivapauden työohjelman laatimiseksi, jotta voitaisiin helpottaa ja vapauttaa viisumijärjestelmä samalla samaan tapaan kuin muiden Länsi-Balkanin maiden kanssa on tehty. Minun valtuuskunnalleni Kosovoa ei voida rinnastaa muihin Balkan, Länsi-Balkanin valtioihin. Espanjan viranomaiset eivät ole Kosovoa tunnustaneet niin kuin eivät muutkaan maat. Tässä tarkistuksesta äänestettiin yhtenä kokonaisuutena monien kanssa. Emme voineet näin ollen äänestää sitä vastaan, mutta haluamme panna merkille, että me emme ole yhtä mieltä tämän kohdan sisällöstä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Milan Mon. Seuraavaksi edustaja Koratsa Bild, yksi minuutti. Eh, grazie, signor Presidente. Uh, I just wanted to say that the puhemies. Haluaisin todeta vain, että yhteinen julkilausuma on todellakin suuri menestys. Tätä täytyy painottaa. Täytyy muistaa, että kyseessä on yhteinen julkilausuma, joka tuo mukanaan erittäin vahvan poliittisen viestin ja tuen ilmaisun, kun my- halutaan myöntää viisumipas kaikille länsi asukkaille. Tästä voimme kiittää kiittää kansanpuolueen vastuuntuntoista toimintaa, koska kansanpuolue vei asian jälleen oikeille raiteille löytämällä perussopimuksesta kunnollisen oikeudellisen perustan. Tämän ansiosta tämä menestys oli mahdollinen. Tässä on liitteenä, tai liite oli harhaan johtava alun perin, koska tässä annettiin vääriä toiveita alueen ihmisille alun perin. Nyt asia on jälleen kunnossa. Haluaisin todeta, että minä olen ollut Sarajevon pommituksia seuraamassa puolentoista vuoden ajan. Olen nähnyt, kuinka ystäväni nyt ovat saaneet mahdollisuuden saada ensi kesästä lähtien viisumia. Tämä on hieno asia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Leitfried. Grazie, signore Presidente. Ich möchte mich zum äh, Kiitos. Olen sitä mieltä, että eurooppalainen oikeusasia mies, hänen tulee edustaa Euroopan kansalaisia, mutta hänen viime vuosien toimintansa on ollut täysin ristiriitainen tämän kanssa. Hän on ollut enemmän talouselämän edustaja. Ja Se, mitä oikeusasiamies, kun hän on esimerkiksi puuttunut näihin sirkuseläinten kieltoon ynnä muuhun, on asia, mikä ei hänelle kuulu. Minun mielestä en näe, että hänen toimintansa tässä olisi ollut mitenkään positiivinen, sen vuoksi en voinut myöskään kannattaa tätä mietintöä. Eh, Kiitoksia. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi valtuuskunta Kanadan parlamentin jäsenistä ja muista vierailijoista. He ovat istuutuneet tuonne täysistuntosaliin diplomaattiselle lehterille. He ovat tulleet Brysseliin tapaamaan Euroopan parlamentin